Okay, I think we had better... Hyvä. Meidän varmaankin täytyisi aloittaa. Meillä on riittävästi ensimmäisen asian käsittelyyn osallistuvia jäseniä paikalla. Jos voisimme ensimmäiseksi hyväksyä esityslistan, en näe kenenkään vastustavan, eli pidetään sitä hyväksyttynä. A, onhan tässä trilogi-ilmoituksia, ei häneltä koskaan pääse välttymään. Me olemme toistaneet Tupäkkiä ja jossakin vaiheessa 14. marraskuuta jälkeen ehkä ryhdymme trilogiin Gosesin mietinnöstä tästä äänestään vielä neuvostossa menettelytavoista ja jonkinlaisia asiakirjasta keskustelua käydään ja veron, veropetoksista. Ja sitten Ferreiran mietintö, sitäkin työstetään ja siihen ryhdytään ensi viikolla. Tarkoituksena on identifioida tiettyjä asioita lopullisen keskustelun esimerkiksi eurobondien tiekartta ja sitten velan purkurahasto pääomadirektiivisäännöstö tänä maanantaina ja iltapäivällä ja illalla tästä keskusteltiin ja otettiin huomattavia edistysaskeleita esimerkiksi makrotaloudellinen joustavuus, likviditeetti, mukautustoimet, ja meillä oli myöskin tapaamisia, jossa näitä tekstejä hiottiin sekä aamulla että illalla. Teknisen tason keskustelut jatkuvat tällä viikolla ja nämä kompromissit tulevat kaikkien tietoisuuteen perjantaina. Ja seuraava trilogi järjestetään aamulla 20. marraskuuta Strasbourgissa, siis tiistaina ensi viikolla. Ja nyt sitten esityslistan kohta kolme. Tässä on kysymys tiiviimmästä yhteistyöstä finanssitransaktioveron eli FTTn alalla. Esittelijänä on Anni Podimaatta. Hän oli esittelijänä myöskin alkuperäisessä mietinnössä. Eli tämä nyt ei ihan vie hänen työtään päätökseen, mutta jatkaa sitä. Annan puheenvuoron Annille. Uh, uh, Kiitoksia. Olemme täällä keskustelemassa parlamentin suosituksesta, komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi, joka antaa luvan tiiviimmän yhteistyön siinä, kun finanssitransaktio verotetaan käyttöön. Tässä yhteydessä täytyy tutkia sitä, että ovatko oikeudelliset ehdot tiiviimmälle yhteistyölle, niin kuin perussopimuksessa määritellään, ovatko ne täytetyt. On the, on the procedure, just to remind to the... Muistuttaisin vain kollegoita menettelytavasta, että silloin kun parlamentti on hyväksyntänsä antanut neuvoston, täytyy määräenemmistöllä tämä antaa lupa tälle tiivemmälle yhteistyölle. Sitten komissio tekee sisällöstä uudelleenarvioidun ehdotuksen, joka perustuu alkuperäiseen ehdotukseen. Ja myöskin toivottavasti parlamentin perustuen viime toukokuun Euroopan parlamentin suosituksiin. Haluaisin muistuttaa teitä, että sen vuosi sen jälkeen, kun 27 jäsenvaltiota harkitsivat komission alkuperäistä ehdotusta, 28. syyskuuta 2011, siis se jätettiin se alkuperäinen ehdotus, niin Kypros maana teki viime heinäkuussa johtopäätöksen, että ei ole komission ehdotuksen puolesta yksimielisyyttä nyt nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Ja jatkotoimena kuukausi sitten lokakuussa 11 jäsenvaltiota. Belgia, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali, Slovenia ja Slovakia lähettivät kirjeen komissiolle, jossa pyydettiin finanssitransaktioveron toteuttamista tiiviimmän yhteistyön piirissä. Ja ECOFIN-neuvoston johtopäätöksissä eiliseltä Alankomaat äh, sanoivat, että he olisivat myöskin tiettyjen ehtojen valitessa kiinnostuneita osallistumaan. Kuten tiedätte, neuvosto on jo alkanut asian käsittelyn ja siinä on tiukka aikataulu. Viittasinkin jo ECOFIN kokoukseen, jossa käytiin alustava keskustelu samasta asiasta. Ja päätelmissä muistutettiin, että kesäkuussa äh, Euroopan neuvosto ehdotti, että päätös tehtäisiin joulukuuhun mennessä. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti on ollut johtoasemassa pitkän aikaa finanssitransaktioveron käyttöönotossa Euroopassa ja on johdonmukaisesti painostanut sekä komissiota että neuvostoa. Ja haluaisin myös muistuttaa teille, että viime toukokuun lausunnossamme tunnustimme rajoitukset, joita tulee yksimielisyysmenettelystä kaikille veroasioille. Itse asiassa myös kritisoimme, olemme kritisoineet näitä rajoituksia monen, monen otteeseen, joten Euroopan parlamentti tämän lausunnon kautta otti selkeän kannan tiiviimmän yhteistyön puolesta finanssitransaktioiden käyttöönotossa, jos yksimielisyys osoittautuisi mahdottomaksi ja ryhmä maita haluaisi edetä nopeammin. Joten uskon, että meidän täytyy olla johdonmukaisia ja sen vuoksi meillä on tiukka aikataulu tälle suositukselle ja painotan vielä kerran, joka koskee menettelytapaa tiiviimmässä yhteistyössä, jotta voidaan mahdollistaa se, että Euroopan neuvosto joulukuussa antaa sille luvan ja äh, siirry, että siirrytään seuraavaan vaiheeseen, joka on keskustelu äh, uudelleenarvioista ehdotuksesta koskien sisältöä. Sitten ehdot tiiviimmän yhteistyön mahdollistamiselle perussopimuksen mukaan arjilla 20 ja 326, 334. Niiden mukaan tietyt oikeudelliset täytyy täyttää ennen kuin komissio voi tehdä ehdotuksen tiivimmästä yhteistyöstä ja hyvin lyhyesti haluaisin kommentoida tärkeimpiä niistä. Ensinnäkin tiiviimpi yhteistyössä täytyy, tai se täytyy koskea perussopimuksen kattama ala, johon pidetään artiklassa 113, joka antaa kompetenssin äh, välit, muun kuin välittömän verotuksen harmonisoinnista. Se täytyy olla viimeinen keino toiseksi, niin kuin muistetaan, kukaan ei täällä varmaan usko tai vastusta sitä, että yhteinen finanssitransaktiovarajärjestelmä että se voisi saada yksimielisen tuen lähtevissä olevassa tulevaisuudessa. Kolmanneksi tiivimmässä yhteistyössä täytyy edistää unionin etua ja arvoja, ja sen täytyy vahvistaa sen integraatioprosessia. Uskon, että FTT täyttää tämän ehdon, koska se voisi antaa panoksensa siihen, että voidaan päästä integroidumpiin sisämarkkinoihin ensimmäisenä askeleena harmonisoinnissa 11 tai toivottavasti useamman verojärjestelmän kesken. Ja haluaisin muistuttaa, että tällä hetkellä useita finanssitransaktioveroja on olemassa eri jäsenvaltioissa. Ja tämä lukumäärä varmaankin kasvaa tulevaisuudessa. Joten finanssitransaktioverojärjestelmän käyttöönotto rajoitetussa määrässä jäsenvaltioita – tiiviimmän yhteistyön kautta voi olla ensimmäinen askel kohti todellisia sisämarkkinoita, koska se käsittää ensimmäisen tason harmonisoinnissa näiden 11 tai enemmän jäsenvaltiota kesken, jotka ottavat sen käyttöön ensin. Ja uskon, että tämä tilanne harmonisoinnin ensimmäinen vaihe on paljon parempi kuin mikä on nykyinen status quo, joka on siis täydellinen hajantuminen, hajantuneisuus. Sitten täytyy olla sopusoinnissa EU-lain kanssa. Neljänneksi ehdoksi, kuten tiedetään, on yksi osa lainsäädäntöä tällä hetkellä, joka koskee finanssitransaktioveroa, direktiivi, joka koskee muita kuin välittämiä veroja. FTT on sopusoinnissa tämän kanssa, koska Primermarkkinat ovat yllätyksen soveltamisalasta toiseksi, anteeksi viidenneksi, tiivemmän yhteistyön ei saa heikentää sisämarkkinoita, kuten mainitsin aiemmin, ja, kuten, ja myöskin FTT tiivimmässä yhteistyössä antaisi panoksensa siihen, että olisi ensimmäisen tason harmonisointi eri verojärjestelmien välillä finanssitransaktioissa, siis toivottavasti siis näiden 11 ensimmäisen toivottavasti enemmän jäsenvaltion kanssa, jotka aikovat sen ottaa käyttöön. Haluaisin myös ottaa esille, että uskon, että on vähän tekopyhää väittää, että FTT heikentäisi sisämarkkinoita. Uskon, että nykytilanne enemmänkin heikentää sisämarkkinoita. Ja kun arvioidaan tiivimään yhteistyön vaikutusta sisämarkkinoihin, niin uskon, että täytyy pitää mielessä se, että lähtökohtamme on tämä täydellinen sirpaloituminen, eikä se, että sisämarkkinat olisivat integroituneet finanssitransaktioveron osalta. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, olemme määrittäneet äh, määräajan tarkistukselle 20. marraskuuta, vaikkakin uskon, että tämä on ihan puhtaan proseduraalinen asia, jotta voimme antaa hyväksyntä Meidän pitäisi säästää energiamme mielestäni todellisiin keskusteluihin äh, sisältökysymyksistä, joten johtopäätöksenä minun täytyy kertoa teille, että uskon, että suosituksemme kautta voimme vahvistaa, että tiiviimpi yhteistyö on sopusoinnussa perussopimusten kanssa ja heijastaa komission analyysiä, jotka mielestäni ovat äh, oikeat tässä asiassa. Kiitos. Um, uh, Astrid. Kiitos. Äh, Anni Astrid äh, on pyytänyt anteeksi poissaoloa, eli Jean-Claude puhuu hänen puolestaan. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, olen nyt tänään tässä Astrid Lulling, Astrid Lulling paikalla. Tämä on minulle suuri ilo. Nyt luen kokonaisuudessaan Astrid Lullingin lähettämän viestin kollegoille ja esittelijöille. Uskaltaisinko sanoa, että tämä on Rova Lullingin kanta. Minua jotenkin tässä rangaistaan, koska kiusallani nimitin hänet esittelijäksi. Tiesin kuitenkin, että häntä tämä FTT-vero houkuttelee ja nyt minun kuitenkin on pidettävä hänen valmistelemansa puhe. Puheenjohtaja, valitettavasti joudun olemaan poissa mutta haluaisin kiittää lempiesittelijääni siitä, että hän on äänitorvenani niin tänään päivään, tänä päivänä. Olemme käyneet eeppistä keskustelua FTT-verosta. Niitä ei kannata nyt toistaa tässä lupamenettelyssä koskien tiiveimpää yhteistyötä. Minä kuulun varautuneisiin, jopa skeptisiin jäseniin, vaikka en missään määrin kuulu näihin vastustajiin, kovalinjan vastustamiin olemme kuulleet tähän, kannanotot tähän tulee palata, mutta haluaisin korostaa sitä, että meidän kaikkien olisi pysyttävää niissä rajoissa, mitä meiltä on kysytty tämän menettelyn puitteissa meidän on toimittava erittäin vakavasti, varsinkin kun muistetaan, että parlamentin rooli tässä asiassa on ratkaiseva, koska parlamentin on annettava hyväksyntänsä. On tosiaankin poikkeuksellista, että Euroopan parlamentin jäsenillä on keskeinen ratkaiseva rooli verokysymyksissä. Olisi siis hyvä, että ideologiset taistelut tekisivät tilaa sisältökeskusteluille, jotka perustuvat oikeuteen tai tosiasioihin. Tässä vaiheessa keskustelua haluaisin esittää kolme huomiota. Ja Astrid Ludling siis tässä puhuu edelleen. Ensimmäinen niistä liittyy menettelyyn ja tehtyihin valintoihin. Valiokunnalle on tehty ehdotus, jonka mukaan annettaisiin lupa tiiviimmälle yhteistyölle ähm, koskien äh, finanssitransaktion veroa. Tähän ei kuitenkaan liity mitään tekstiä koskien tätä veroa sinänsä juridisesti tässä ei ole mitään moitittavaa, se on totta, mutta kuitenkin minusta on aika kiusallista, että periaate näin pitkälti erotetaan sisällöstä. Minusta olisi ollut parempi, että olisimme voineet tehdä arvioita edes tekstin luonnoksesta. Jos nyt hyväksytään tiiviimpi yhteistyö tietämättä sen seurauksia, niin tämä aiheuttaa kiusallisen tilanteen. Hyvät kollegat, voitte olla varmoja, että neuvosto tekee päätöksen vasta sitten, kun teksti on pöydällä. Ei mitään ei tapahdu sitä ennen. Toinen huomio. Tämä koskee periaatetta. Haluaisin antaa yhden esimerkin siitä, että asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin meille uskotellaan. Finanssitransaktioveron käyttöönotto tiiviimmän yhteistyön kautta tulee luomaan hall- vaikeasti hallittavan ongelman niiden välille, jotka tulevat siihen osallistumaan ja niiden, jotka jäävät sen ulkopuolelle Euroopan unionin sisällä. Voimme ajatella, että komissio pyr... emme, emme varmaankaan kuvittele, että komissio pyrkii vaarantamaan sisämarkkinoita. Jos tämä tiiviimpi yhteistyö johtaa siihen, että finanssitoimet massiivisesti siirtyvät toisiin osiin Euroopan unionia, niin tämä saattaa olla hyvinkin ikävä kokemus. Sitäkin Tärkeämpää on se, että ekstraterritoriaalisuus otetaan mukaan. Mutta tämä voi johtaa siihen, että toimet siirtyvät muualle ja tämä edellyttää verotoimia valtioita, jotka eivät sitä halua. Huomatte varmasti, että tämä on hyvin monimutkainen asia. Yksi asia on kuitenkin varmaan kaikkia jäsenvaltioita tämä asia koskee, eikä ainoastaan niitä, jotka haluavat liittyä tiivimpään yhteistyöhön. Kolmas kysymys, ja tästä pääsenkin kolmanteen huomioon Euroopan komission on tehtävä vakavasti otettava vaikutusten arviointi tiiviimmästä yhteistyöstä finanssitransaktioverossa kahdesta tärkeästä syystä. Ensinnäkin vaikutukset sisämarkkinoihin ja toisekseen vaikutukset niiden valtioiden välillä, jotka kuuluvat siihen ja, niin, ja jotka jäävät ulkopuolella, vaikka niihin tämä toimi kuitenkin tavalla tai toisella vaikuttaa. Loppujen lopuksi Parlamentilla ei ole paljonkaan liikkumavaraa, mutta meidän on kuitenkin tehtävä keskeisiä kysymyksiä, esitettävä tärkeät kysymykset ja pyydän teitä tekemään näitä kysymyksiä rauhallisesti niin, että Euroopan parlamentti voi toimia tässä vastuullisesti, vaikka kysymyksessä on peria, peria, peräti verokysymys. Näin puhui Astrid Lulling. <laughs> The gospel according to Astrid. No niin, se oli gospelia suoraan Astridilta. Sitten eh, ehkä Wolf, koska Ramon ei ole paikalla. Jean-Paul, eh, my colleague has not given me any... Toisin kuin Jean-Paul, minun kollegani ei ollut, ole antanut minulle mitään, jonka voisin tässä lukea. Hän ei ole edes puhunut tästä eh, ajatuksistaan tämän asian suhteen minulle, eli minun täytyy nyt kertoa omat ajatukseni. Voin itse asiassa olla samaa mieltä siitä, mitä Jean-Paul Astridin nimissä tässä sanoi. Ensinnäkin tuin ehdotusta sillä ehdolla, että kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat. Sitten kävi ilmi, että näin ei tapahtuisi ja tuolloin sanoin, että meidän tulisi pyrkiä muuttamaan tekstiä siten, että todennäköisyys kaikkien jäsenvaltion osallistumiselle tulisi mahdolliseksi. ja että esimerkiksi se vero, joka osakkeihin tällä hetkellä Isossa Britanniassa kohdistetaan, niin se voitaisiin ottaa pohjaksi, jotta saataisiin sitten muitakin kuin pelkät osakkeet tähän mukaan ja laajentaa tämän veron käyttöä mutta tämä ehdotus ei mennyt läpi useammastakaan syystä, ja tästä syystä olemme tässä tämänhetkisessä tilanteessamme. Minulla on muutama huomio. Ensinnäkin minun mielestäni on ihan hyvä, että parlamentti on suostunut tukemaan tätä ehdotusta ja minun mielestäni on aivan hyvä, että tuemme jäsenvaltioita, niitä jäsenvaltioita, jotka ovat päättäneet lähteä tähän projektiin tiivistetyn yhteistyön puitteissa. Se on ihan ok. Mutta tästä herää joukko kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä kysymyksiä, ja niihin tulisi pyrkiä löytämään vastaus. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä Astridin kanssa. Mikä on se lopullinen FTT-teksti? jota osallistuvat jäsenmaat äh, yrittävät sitten ottaa käyttöön. Onko se tämä ehdotettu teksti vai onko se joku muutettu teksti? Rajataanko tässä äh, tähän äh, alkuperämaa käsitteeseen vai oleskelumaa periaatteeseen? Miten me varmistamme sen, että veroa peritään näiden osallistuvien jäsenvaltioiden ulkopuolellakin? Se oli ensimmäinen kommenttini. Toiseksi Onko komissio valmis laatimaan kattavan vaikutusarvioinnin, josta löytyisi vakuuttavia johtopäätöksiä niistä vaikutuksista, joita tällä on osallistuville ja muille jäsenvaltioille. Kolmanneksi, minä tiedän, että esimerkiksi suurin osa jäsenvaltioista, jotka osallistuvat, ne ovat jo laskeneet odotettavat tulot talousarvioihinsa lähitulevaisuudessa. Päätyvätkö nämä sitten eu talousarvioon? Ja jos ne päätyvät eu talousarvioon, niin tarkoittaako se sitä, että ne maat, jotka osallistuvat, joutuvat sitten siirtämään vähemmän rahaa kuin normaalissa tilanteessa? Eli tässä on koko joukko kysymyksiä, joihin ei edelleenkään ole vastattu. Entäs sitten huolenaiheet, joita esimerkiksi Business Europe on ottanut esille. Sehän on sanonut, että jos tämän tyyppinen vero otetaan käyttöön, se tulee hidastamaan kasvua Euroopassa. Itse en ole täysin vakuuttunut, onko näin. Ehkä tämä on liioittelua, mutta ainakin tästä asiasta näköjään ollaan huolissaan. Eli minä sanoisin, että periaatteessa, ja tämä varmaankin pätee kollegoihin, niin me tuemme tätä lähestymistapaa. Meidän mielestämme ne jäsenvaltiot, jotka haluavat lähteä tähän, tällaiseen projektiin mukaan tiivistetyn yhteistyön pohjalta, ne ovat rohkeita jäsenvaltioita ja täytyy vain toivoa, että rohkeudesta on hyötyä. Mutta on koko joukko kysymyksiä, jotka tässä juuri mainitsin, joihin haluaisin vastauksen komissiolta. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Ja sitten vihreistä. Emili, ole hyvä. Thank you. Um, first... Kiitoksia ensinnäkin. Kiitos esittelijälle. Me sovimme nopeasta menettelystä, mitä on ehdotettu, Tästä aiheesta on mielestäni hyvin syvällisesti keskusteltu viime vuosien aikana. No ei se keskustelu lopussa ole, mutta mielestäni hyvä pohja meillä on. Ja pohja on 23. toukokuuta mietintö, jossa määrittelemme tietyt periaatteet, jotka ovat todellakin relevantteja vaikka nyt onkin tiivistetystä yhteistyöstä kysymys, eikä enää 27 koska ehdotus enää. Siis olisi tavatonta, jos parlamentti olisi eh, niiden jäsenvaltioiden tiellä, jotka haluavat edetä, joten mielestäni se oli kovin outo, en, en haluaisi sitä. Sitten sisällöltä. Johdatonsa kappaleissa on vähän sisältöä, mutta ehkä sitä voitaisiin vähän lisätäkin sinne, jos siitä voidaan sopia. Ja tässä mielessä lisäyksiä meidän puoleltamme. Yksi asia on se, että haluaisimme että muistamme päätöksen 23. toukokuuta, että FTT pitäisi soveltaa mahdollisimman laajaan kirjoon rahoitusvälineitä laajalta pohjalta. Toiseksi myöskin täytyisi muistuttaa meidän teknisistä parannuksistamme tärkeimpänä omistajuus- ja vakuutusperiaatteiden lisääminen mahdollisuutena vahventaa ehdotusta ja myöskin vastauksena Rova Lullingille jotta pääomapakoa voitaisiin myöskin välttää ja veron kiertoa. Tähän on pyritty näillä parannuksilla. Kolmanneksi, mielestäni meidän pitäisi myöskin todeta, että pyrimme koko ajan kohti maailmanlaajuista finanssitransaktioveroa. Pyrimme kohti laajempaa kuin eurooppalaista. Meidän tarkoituksemme on myös käydä jatkokeskusteluja G20-piirissä. Sitten neljänneksi, kuten herra Glinskin otti esille, ehkäpä meidän pitäisi kommentoida FTTtä omana varana. Se on Kyproksen neuvottelulaatikossa koskien monivuotisia rahoituspuitteita, että, että voidaan maksaa Euroopan budjettiin ja sitten olisi pienempi kansallinen osuus. Ehkä pitäisi olla pieni kommentti tästä. Ja viimeisenä kohtana haluaisin sanoa, siis näitä ehdotuksia haluaisimme esittää johdantoisen kappaleisiin sisällöstä. Mutta myöskin rakentaen 23 toukokuuta mietinnön varaan, koska se oli hyvä mietintö ja siitä keskusteltiin hyvin syvällisesti monissa valiokunnissa, ei pelkästään täällä. Joten lopuksi haluaisin sanoa neuvostosta jotain. Nyt näemme, että Alankomaat harkitsevat myös, heillä on joitakin äh, vaatimuksia rajoittaa soveltamisalaa. No, meidän asiamme ei ole päättää, että voivatko he niin tehdä, mutta ainakin mielestäni on positiivinen merkki, että useimmat jäsenvaltiot harkitsevat, eikä pitäisi aliarvioida sitä, että silloin kun tämä on lähellä realismia, niin että maat pelkäisivät menettämänsä tuloja. Se tarkoittaisi Tanska, Ruotsi, siellä pankit, niiden täytyisi maksaa esimerkiksi Saksan budjettien. Heidän pitäisi maksaa veroja eh, eurooppalaisesta finanssitarkastusketjuvarasto, josta, jossa he eivät ole mukana. Eli, eli jos tämä suunnitellaan sillä tavalla kuin miten on ennakoitu, niin nämä maat osallistuisivat. Ja se voisi aiheuttaa muutoksia niiden jäsenvaltioiden piirissä, jotka eivät ole mukana. Toivottavasti he harkitsevat. Yhdistynyt kuningaskunta nyt ilmeisesti harkitsee vastustavansa neuvostossa, onneksi. Silloin ei ole kyse yksimielisestä päätöksestä, on määräenemmistä päätös, mutta se nostaa huolenaiheita silti ja toivottavasti tämä tendenssi ei leviä. Ja haluaisin vaan rohkaista kaikkia keskustelemaan hallitustensa kanssa, etteivät he asetu poikkiteloin muiden tielle. Ja parlamentti esittää jälleen toivoensa, että useampien jäsenvaltioiden pitäisi liittyä mukaan. Ja hyvä asia on se, että tiivistetty yhteistyö, siihen voidaan missä tahansa vaiheessa tulla mukaan, hakea mukaan. Ja se on hyvä, että ovat ovat auki. Tietysti on parasta, jos niin paljon kuin mahdollista maita tulee mukaan. Joten yritetään äh, pitää ovi avoinna ja painostaa tähän suuntaan, niin varmistaa, että ei enää että muut eivät enää jumita, jumita asioita kuin yhdistynyt kuningaskunta. En tiedä, onko se totta. Toivottavasti ei, mutta sellaista olen kuullut. There isn't anybody from the ECR. Kiitos. ECRstä ei ole edustajia, eli sitten Jürgen Guesta. Thank you. Äh, ja, ich äh, bin zwar eigentlich nicht der Schattenberichterstatter. Itse asiassa en ole varjoesittelijä. Marisa on, mutta Marisa Matias on sairastunut tänään ja hän pyysi sanomaan jotain hänen puolestaan. Hän ei ole kuitenkaan kirjoittanut mitään, eli siinä mielessä, kuten Wolf, voin sanoa mitä haluan. Finanssitransaktiovero, olemme sitä monen otteeseen tukeneet. Anna Podimatan mietintö. Mietinnössähän sitä käsitellään täällä Ekonissa. Sitä, eli pidän hyvänä tätä mietintöä myös periaatteessa ja mielestäni on erityisen tärkeää, että tässä päätään eteenpäin. Nyt kaksi-kolme vuotta on tässä keskusteltu finanssitransaktioverosta. Miksi se on järkevä ja tarpeellinen? Sitä ei tarvitse enää toistaa, sen kaikki tiedämme. Kansalaisyhteiskunnassa on paljon toimintaa. On tehty verkko vetoomuksia Atakilta, muilta järjestöiltä, he ovat organisoineet tällaista, jossa hyvin vahvasti halutaan finanssitransaktioveroa. Tämä pitäisi ottaa huomioon eikä unohtaa, että kansalaiset, valitsijat odottavat, että tähän suuntaan mennään jotain tapahtuu. Tämä on minulle ratkaisevaa ja siinä mielessä minun näkökulmastani ja uskon, että se on myös Marisan näkökulma, että voin tukea sitä, mitä Ani tässä ehdottaa. Emili, Wolf ottivat asioita esille. Tietysti täytyy varoa, että ei saada sellaista rakennetta, joka johtaa ihan muuhun kuin mitä haluamme. Tämä vaara täytyy ottaa kuitenkin myös muualla huomioon. Nyt on kyse ensinnäkin siitä, että, että asettuuko Euroopan parlamentti tiivistyn yhteistyön kannalle, ja mielestäni se on järkevää ja tarpeellista, jotta ylipäätänsä päästään tässä eteenpäin, jotta voidaan antaa kansalaisille viesti, että emme täällä pelkästään keskustele, vaan että tässä jotain saadaan aikaankin vähitellen. Tietysti toivoisimme, että kyse ei olisi pelkästään osasta jäsenvaltiota, vaan kaikista, jotka FTT lähtisivät, mutta tiedetään, että se ei ole toteutettavissa tällä hetkellä. Joten käytännöllisestä näkökulmasta tämä on nyt ainoa tie, joka tällä hetkellä on päästä eteenpäin. Ja tässä mielessä, no, tuemme tätä ja toivomme, että tässä todellakin päästään askel eteenpäin. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Tässä on esitetty kysymyksiä ja haluaisitko Anni ensin kuulla komissiota? Hyvä. No nyt komissio meni hukkaan jossain siellä. Olkaa hyvä. Okay, thank you, Chairman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin tehdä kuusi kommenttia vastatakseni näihin esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että sisäisiä päätöksen päätöksentekoprosesseja ähm, nopeutettiin. Tästä saamme selkeän viestin siitä, että Euroopan parlamentti ei halua seistä tiivistetyn yhteistyön äh, tiellä tämän FTT-asian kohdalla. Toiseksi olemme myöskin iloisia siitä, että Euroopan parlamentti näyttäisi olevan komission johtopäätöksistä samaa mieltä siinä mielessä, että juridiset Eh, ennakkoehdot eh, tiivistetyn yhteistyön käynnistämiseksi ovat täyttyneet. Kolmanneksi haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että on hyvin tärkeää ymmärtää, että vaihtoehto tiivistetylle yhteistyölle ei ole eh, veroalan verotuksen poissaolo, vaan se, että sovelletaan 11 erilaista FTT-veroa yhden sijaan. Ja tästä tietenkin on haittaa sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle. Neljänneksi haluaisin sanoa, että komissiolla todellakin on aikomuksena tehdä sisällöllisiä ehdotuksia sen suhteen, miten tiivistettyä yhteistyötä toteutettaisiin mahdollisimman pian, mutta te kaikki olette tietoisia siitä, että me olemme vasta saaneet nämä kirjeet lokakuussa ja vasta näissä kirjeissä tehtiin selväksi tavoitteet ja sovellusala tälle tiivistetylle yhteistyölle. Mutta voin jo vakuuttaa teille, että lähtökohta tiivistetylle yhteistyölle, siis toisin sanoen tämä komission ehdotus, se on aika lähellä sen alkuperäistä ehdotusta. Siihen täytyy tehdä tiettyjä mukautuksia, koska nyt puhutaan asioista tiivistetyn yhteistyön puitteissa, mutta me aiomme myöskin ottaa huomioon Euroopan parlamentin tiettyjä, tietyt tarkistukset esimerkiksi tarkistukset, jotka liittyvät siirtämisen vastaisia kannustimia ja niin edelleen. Viidenneksi haluaisin sanoa muutaman sanan vaikutusarvioinnista. Lähtökohtana komissio on aika lähellä alkuperäistä ehdotusta, eli meidän ei tarvitse kaikkea aloittaa alusta, koska mekanismit pysyvät suurin piirtein samana ja vaikutuksetkin ovat suurin piirtein samoja, mutta komissio täydentää vaikutus, tekemänsä vaikutusarviointia ja niitä analyysejä, joita se on tämän vuoden toukokuussa tehnyt Komissio täydentää analysoimalla vaihtoehtoja ja vaikutuksia, joita tiivistetyllä yhteistyöllä äh, saattaa olla. Ja tietenkin äh, tehdään sitten myös ehdotuksia tästä sisällöstä. Ja sitten viimeinen kommentti haluaisin sen tehdä jo tässä tilaisuudessa sanoisin, että vaikka työtä ei ole vielä viety päätökseen, niin voin vakuuttaa teille, että jos lähdetään maiden ryhmän tasolla liikkeelle, niin sillä ei tule olemaan negatiivisia vaikutuksia, ei niihin, jotka osallistuvat, eikä niihin, jotka eivät osallistu järjestelmään. Ja suoraan sanottuna en oikeastaan ymmärrä niiden maiden huolenaiheita, jotka eivät osallistu. He ovat ilmaiset huolensa siitä, että tästä saattaisi olla niille haittaa. Aikaisemmin kukaan ei ole koskaan kysynyt, esittänyt kysymyksiä siitä, voitaisiinko FTTssä lähteä ryhmänä liikkeelle ja että sillä olisi haittaa joillekin muille ei-osallistuville alueille, esimerkiksi New Yorkille, Singaporelle tai Zyrihille. Eli minulle oli aikamoinen yllätys, että nyt yhtäkkiä ollaankin huolissaan siitä, että jos jotkut maat eivät tähän klubiin liity, niin he jotenkin jäisivät huonompaan asemaan kuin osallistuvat maat. Mutta voin myöskin vakuuttaa teille, että tästä ei ole haittaa ei niille, jotka osallistuvat, koska komissio on jo tehnyt ehdotuksia siirtymisen estämiseksi. Ja nyt on vain kysymys siitä, että näitä toimia täytyy vahvistaa. Euroopan parlamenttikin on näistä jo tehnyt ehdotuksia, eli voin vakuuttaa teille, että ne tulokset, joita komissio on jo tähän mennessä saanut, niin mitään taloudellista tai yhteismarkkinaongelmaa ei tule syntymään tämän asian suhteen. Kiitos. Thank you. Leonardo, you indicated. Kiitos sitten Leonardo. Molto brevemente. Aivan lyhyesti. Haluaisin puhua siitä, mitä komissio juuri sanoi. Ensinnäkin olen vahvasti Anni Podimata kanssa yhtä mieltä siitä, että olisi mahdollisimman paljon suosittavaa veroalan harmonisointia niiden maiden välillä, jotka ovat valinneet tiivimmän yhteistyön. Tästä näkökohdasta pohdinkin, mikä mahdollisesti olisi sekä komission että Euroopan parlamentin rooli. Mielestäni Euroopan parlamentilla pitäisi olla merkittävä rooli. Sitten kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee sitä, että mielestäni olisi löydettävä tasapaino näiden maksujen ja veron kiertovaaran välillä. Pohdinkin, Olisiko mahdollista ajatella, että veroa kalibroitaisiin niin, että eh, tehokkaammin voitaisiin eh, puuttua nopeimpiin transaktioihin, näihin hyvin nopeisiin toimiin, ja näin voitaisiin eh, vähentää kyseisen veron vaikutusta näihin pitkiin, keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin. Sitten toinen huomio, tämä liittyy Wolf Klintzin aikaisemman sanomaan. Minunkin mielestäni on erikoista, että tietyt hallitukset, mukaan lukien Italian hallitus, ovat jo hyväksyneet vakaus sopimuksensa niin, että sinne on jo ennakoitu tämän veron aiheuttamia tuloja Minun mielestäni kuitenkin tämä edellyttää kunnollisempaa laskelmaa, jossa huomioidaan harmonisointi sekä vertailukelpoinen yhteisesti sovittu velta, vertailu näiden maiden välillä, jotka tämän hyväksyvät. Kolmas kysymys. Täällä on jo käyty keskustelua veron vaikutuksesta markkinoiden loppupäivän hintoihin ja transaktioihin. Minun mielestäni on tärkeää, että löydettäisiin selkeä sopimus tähän asiaan niin, että parlamentilla olisi tärkeä rooli. Minä kyllä kannatan sitä, että yksittäisiä transaktioita verotetaan. Ja sitten viimeinen hyvin arkaluontoinen kysymys koskee transaktion osapuolten verotuspaikkaa, eli pitäisikö tässä ottaa huomioon verotuspaikka vai omaisuuserien kansallisuus. Tämä on kysymys, jossa parlamentilla pitäisi olla vahva rooli ja tehtävä panoksia. Olen aivan varma, että Annin kautta, Anni on tehnyt hienoa työtä tässä, olen varma, että meillä voi olla tässä merkittävä rooli. Kiitoksia. Um, we've got about, uh, about 10 minutes. Meillä on noin 10 minuuttia aikaa, jos haluatte vastata Leonardon esittämiin kysymyksiin. Muuten annan puheenvuoron Annille. Simply say, uh, the design of... Voin yksinkertaisesti sanoa, että teksti on suunniteltu niin, että tietokoneistettu tietokoneistettuun kaupankäynnin transaktiolla on siinä mielessä korkeampi vero, että jos käy kauppaa kerran päivässä, niin maksaa enemmän veroja kuin jos käy kerran vuodessa. Omat varat sitten. Tässä siitä on komission ehdotuksesta väärinkäsitys. Komissio on koko ajan sanonut, että osa FTT pitäisi mennä EU-budjetin kautta, mutta sitten kierrättää jälleen takaisin, joten loppujen lopuksi hyväksytäänkö oma, omia varoja koskeva ehdotus vai ei, niin 100 prosenttia voitoista jää jäsenvaltioille tämän omien varojen ehdotuksen kautta, vaan se kanavoitaisiin EU-budjetin kautta, mutta se johtaisi siihen, että se budjetti kasvaisi. Jäsenvaltiot ovat oikeasti, jos he ovat luottavaisia, että he pystyvät 11 kesken saamaan sopimuksen, että ensimmäinen tammikuuta 2014 vero tulee voimaan, että silloin he voivat ottaa sen huomioon 2014 budjettisuunnitelmiin. 2013 olisi vähän liian aikaisin, sanoisin. Sitten periaatteet, kotipaikka, periaate. Ehdotuksessa olemme tehneet luettelon kriteereistä, jotka laukaisevat tämän, ja jos ensimmäinen ehto on täytetty, niin sitten tarkastellaan toista, kolmatta ja neljättä äh, ehdottaa tällainen äh, komission ehdottanut tiettyä järjestystä. Sitten jos loppujen lopuksi jäsenvaltiot sopivat eri kriteerien tarkastelujärjestyksestä, niin he ovat vapaita tekemään, niin se olisi kuitenkin katettu tiiviimmässä yhteistyössä ja sillä saattaisi olla vaikutuksia todellakin siihen, että miten paljon rahaa menee mihinkin maahan. Thank you very much. Annie, the floor is yours. Kiitos Anni. Thank you Sharon and I would like... Kiitos Sharon ja haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää kaikkia kollegoja huomioistaan, ehdotuksistaan, vaikkakin jotkut niistä minun mielestäni niitä ei voi soveltaa tämänhetkisiin suosituksiin, jossa keskitytään luvan antamiselle – sille, että tiivistettyyn yhteistyöhön voidaan ryhtyä, mutta ymmärrän myöskin, että on aika hankala erottaa keskustelu, nämä keskustelut sisällön ja menettelytapojen välillä toisistaan. Mutta pari kommenttia, Sharon. Jos nyt palaan Roan Lulingin puolesta Jean-Paulin esittämiin kommentteihin, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että liittyen menettelyn erottamiseen sisällöstä, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä on se tapa, jolla tätä asiaa on hoidettu joka ikinen kerta, kun meidän on täytynyt antaa hyväksyntä tiivistetyn yhteistyön käyttämiselle. Ensin siis käsitellään menettelykysymys, arvioidaan täyttyvätkö asetetut juridiset ehdot ja sen jälkeen keskustellaan sisällöstä. Niitä ei koskaan käsitellä rinta rinnan. Lis- sitten lisä, lisänä siihen, mitä komissio on jo sanonut liittyen sisältöön liittyviin huolenaiheisiin, haluaisin kiittää Emilitä ehdotuksista. Olen sitä mieltä, että olisi hyvä saada aikaan konsensusta ja ottaa nämä huolenaiheet huomioon, mutta minä hieman epäröin tätä omavarakysymystä, koska se jo aikaisemmissa keskusteluissamme aiheuttu, aiheutti ongelmia. Siis se lausunto, jonka me äh, laadimme komission alkuperäiseen ehdotukseen tämän vuoden toukokuussa ja nämä erimielisyydet edelleen ovat olemassa, eli tämä ei tule olemaan helppoa, mutta jos nyt muistetaan siitä, että meidän täytyy saada lahajapohjainen FTT, me voimme muistuttaa siitä, että meidän täytyy pyrkiä siihen, että maailmanlaajuinen FTT tulisi saada aikaiseksi ja voimme ehdottaa neuvostolle ja komissiolle sitä, että se ottaisi huomioon tietyt Euroopan parlamentin ehdotukset, jotta alkuperäistä ehdotusta parannettaisiin. Nämä olisivat kaikki askeleita oikeaan suuntaan. Ja sitten viimeiseksi tämä siirtymiskysymys ja huoli siirtymisestä ja territoriaalisuudesta. Minulla on sellainen olo, että ne henkilöt, jotka ovat aina suhtautuneet hyvin varauksellisesti ftt ja jotka käyttivät argumenttia siirtymisen pelosta, ja sitten siirryttiin ekstraterritoriaalisuuskysymykseen. Minun mielestäni tämä ei ole kovinkaan johdonmukaista koska ne henkilöt, jotka hylkäsivät FTTn sen takia, että he pelkäsivät, että FTTn käyttöön ottaminen johtaisi siihen, että monet eurooppalaiset instituutiot siirtyisivät äh, muualle, niin nyt Nämä samat tahot ovat ilmeisesti huolissaan siitä, että tiivistetyn yhteistyön alainen FTT siitä tulisi niin suosittu, että niin kutsuttu ekstraterritoriaalisuus johtaisi siihen, että nämä FTTn ulkopuolella olevat instituutiot maksaisivat FTTn. Eli minun mielestäni he ovat vakuuttuneita siitä, että FTTstä tulee niin vesitiivis, että siitä saadaan niin hyvät tulot, että mitään siirtymäriskiä ei synny. Mutta meillä nyt varmaankin tulee olemaan mahdollisuuksia keskustella tästä syvällisesti. Tulen odottamaan innolla komission uudistettua, tarkistettua vaikutusarviointia, jossa varmaankin puututaan kaikkiin näihin esitettyihin kysymyksiin Yhteenvedonomaisesti tässä keskustelun päätteeksi voisin sanoa, että parlamentti haluaisi kunnioittaa sitä kantaa, pitää kiinni siitä kannasta, jonka se on FTTn kohdalla omaksunut. Ja parlamentti haluaisi antaa hyväksyntänsä tiivistetyn yhteistyön käytölle. Kiitos Sharon. Thank you very much. Kiitos Anni. Minulla on ilmoitusluontoisia äh, ilmoituksia menettelyyn liittyen 26. lokakuuta Ekon koordinaattorit päättivät, että tässä hieman kiihdytetään hyväksyntämenettelyssä aikataulua, jotta tästä voitaisiin äänestää joulukuun täysistunnossa tänä vuonna. Eli esitettiin myöskin vetomus sen suhteen, että koordinaattorit ja esittelijät ja varjoesittelijät kannustaisivat ryhmiänsä hieman rajoittamaan tarkistusten jättämistä ja että tarkistusvaiheessa työstettäisiin asiakirjaa vain englanniksi, jotta nyt pystyttäisiin ajoissa tämä asia hoitamaan. Tarkoituksia voidaan jättää ainoastaan kappaleisiin yksi tai johdantosan kappaleisiin. Eli tässä ei voi alkaa erittää uusia eh, toivomuksia, vaan voidaan vain sanoa kyllä tai ei. Ja sitten mitä tulee johdantosan viitteisiin, siis nämä kappaleet, jotka alkoivat sanoilla having regard, ja myöskin tarkistukset, näihin ei voida jättää eh, näihin kappaleisiin ja nämä tarkistukset täytyy jättää manuaalisesti vanhaan hyvään tapaan. Eli kertokaa nämä viestit ryhmillenne. Ja määräaika tarkistusten jättämiselle on kello 17.20. marraskuuta. Muistutan teitä tästä vain englanniksi, eli ensi tiistaina 20.11 kello 17 ja tarkistukset tulee jättää englanniksi. Nämä käsitellään 28. marraskuuta, tästä äänestetään 29. marraskuuta ja tämä menee täysistuntoon joulukuussa. Suurkiitokset tästä kaikille ja kiitokset myöskin Annille. Ja nyt mennään asioissa eteenpäin. Olen iloinen voidessani esitellä Thomas Wieserin. Hän on Euroopan tilastohallinnoinnin neuvontaa anta, neuvoa antavan lautakunnan puheenjohtaja. Tarkoituksena on keskustella hänen kanssaan Esgabin neljännestä vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille. Ja toivoisin, että koska tilastotiedot ovat euroalueella suht tärkeitä, niin toivoisin, että jäsenet jäisivät paikalle. Ja jos voisitte poistua salista hiljaa, jos aiotte poistua.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 Okay, um... No niin, suurkiitokset. Eli meillä on nyt tunti aikaa ja voimme keskustella tilastotiedoista. Annan puheenvuoron ensin Tomasille. Minun ei varmaankaan tarvitse tässä paikkaa rajoittaa. Tämä kokous menee verkkoon. Eli kaikki, mitä täällä näkee ja tehdään, niin ne menevät kansankin katseltavaksi. Thomas. Thank you very much. I take it that we have up to an hour. Kiitoksia. Ymmärrän, että meillä on korkeintaan tunti ja tasan tunti. Yritän puhua niin tiiviisti kuin mahdollista. Olen täällä kertomassa tälle neljännestä vuosikertomuksesta Euroopan tilastohallinnon ja Vantavan lautakunnan raportista. Lautakunta perustettiin neljä vuotta sitten, jotta voitaisiin saada riippumaton yleiskatsaus Euroopan tilastointijärjestelmästä. Ja kuten täällä on viitattukin, todennäköisesti asialla oli alkunsa jossakin euroalueella, mutta vaikka sen alkuperä siellä olikin, niin valvontatilastoista ja, tilas, ja siitä, miten tilastot laaditaan, on erityisen tärkeää koko EUlle. En tiedä, oletteko lukeneet raporttinne. En suutu, jos ette ole lukeneet. Minä olen lukenut parlamentin ja valiokunnan mietintöjä kyllä itse. Ja minulla on se tunne, että olemme hyvin sopusoinnussa toistemme kanssa, kun yritämme tuottaa eurooppalaisia ratkaisuja tai ainakin auttaa siinä prosessissa – kun ajatellaan asioita, jotka ovat vielä segmentoituneet kansallisten, joskus ylikansallisten rajojen mukaan enemmän kuin haluaisi kuvitella. Päivätyössäni hoidan talouspolitiikka-asioita EU 27 osalta, mutta Useimmiten tietysti asiat koskevat 17 euroalueen maata, mutta voin vakuuttaa teille, että ei pelkästään ole niin, että monet asiat, joita käsittelemme nykyään, käsittele symbolisesti tilastoja, siitä miten tilastoja laaditaan, mikä on suhde kansallisiin tilastovirastoihin, mikä on suhde politiikkaan ja hallintoon, vaan niin on myös edelleen. Uskon, että että järjestelmästä on tullut avoimempi ja parempi, mutta emme ole vielä saavuttaneet sitä, joka mielestä, mitä mielestäni pitäisi saavuttaa. Yritän nyt käsitellä näitä ajankohtaisempia asioita lopuksi. Se, mikä täytyy muistaa, on se, että tilastot ovat enemmän tai vähemmän neutraaleja välineitä. Niiden pitäisi muodostaa pohja hyvälle politiikan tekemiselle, eikä toisinpäin. Että ensin päätetään politiikkatoimista ja sitten yritetään kerätä tietoja, jotta voitaisiin tarjota ähm, pinnalta katsoen objektiiviset perusteet. Tämä ei ole pelkästään teoreettinen äh, ajatus, vaan olen nähnyt, että viime vuosina käytännössä on käynyt näin. Jotta itse asiassa voitaisiin saavuttaa tavoite, niin siinä vaaditaan monia asioita. Sanotaan vaikka tällaisia virtoja, jotka sitten yhdistyvät sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka toimii. Ensimmäinen kohta, jota käsittelemme, ovat hallintoon, hallintoon liittyvät asiat. Tässä käyn läpi joitakin kohtia. Ensinnäkin ammatillinen riippumattomuus, joka on periaate, joka on mukana eurooppalaisissa toimintaohjeissa. On muita asioita, joita tarkastelemme kansallisten tilastoelinten koordinoiva rooli – sekin on jotain sellaista, joka on sellaista, että todennäköisesti sitä pitäisi, sen pitäisi toteutua paremmin kuin mitä arkipäivässä tapahtuu. Täytyy tarkastella valvontakysymyksiä. Me tarkastelemme asioita, jotka liittyvät tärkeiden tilastoviranomaisten nimittämiseen kansallisella tasolla. Tarkastelemme työjärjestelyjä tilaston laatijoiden ja niiden hallintoyksiköiden välillä, joihin ne liittyvät. Yleensä ne ovat ministeriöitä. Ja siinä ministeriöt ovat tietysti pääroolissa yleensä kansallisella tasolla. Ja niistä valtiovarainministeriö. Ja tarkastelemme sitä, että että tilastotietoja päästään käyttämään yhtäläiseltä pohjalta. Sitten tarkastelemme asioita, jotka ovat hyvin ajankohtaisia nyt, kun on yhä enemmän finanssihuolia. On tämä yhteys tehokkuuden ja voimavarojen välillä. Tämä ei varmaan teitä yllätä, kun kerron, että tilastovirastojen resurssointi on kärsinyt. Leikkauksia on sekä nimellisesti että reaaliluvuin ilmastuna. Tällä alalla on kyllä säästöpotentiaalia, mutta minun nähdäkseni tähän mennessä säästöt ovat, ovat rajoittuneet kutistamiseen mieluummin kuin uudelleenjärjestelyihin ja reformeihin. Ja säästöistä haluan myös puhua kanssanne. Ja sitten viimeisenä me tarkastelemme tai suunnittelemme etekäteen, että miten hoidamme valvontaa tulevana vuonna siitä, miten hyvin käytännössääntöjä noudatetaan. Ottaakseni muutaman asian esille tarkemmin, jotka minusta ovat, jotka minusta ovat erityisen tärkeitä, niin yksi niistä on ammatillinen riippumattomuus. Siinä on joitakin näkökohtia. Yksi on kansallisten tilastovirastojen kokoonpano, miten, mitkä ovat niiden yhteydet politiikkaan ja ministeriöihin, jotka asiasta vastaavat. Toinen osa-alue on siitä, että miten nimitetään tai erotetaan kansallisten tilastoelinten johtajat. Ja tietysti olettaisi, että vuonna 2012 tämä ei voisi olla ongelma mutta on muutamia tapauksia Euroopan unionissa ollut, jossa, jos näin voisi sanoa, että kansallisten virastojen johtajien ero on sattunut yhteen kansallisten vaalien kanssa. Aina kun otamme tämän asian esille, niin meille tietysti vakuutetaan, että tämä oli täysin sattumaa, sillä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, puhumattakaan vaaleista mutta kuitenkin ja silti. Siis paperilla riippumattomuus on varmistettu, mutta, mutta uskon kuitenkin, että useissa maissa voidaan olettaa hyvin perustein, että tietyt vaalitulokset ja se, että tilastoviraston johtaja eroaa ja seuraajan nimittää seuraava hallitus. Nämä ihmiset saattavat olla erittäin hyviä johtajia, tilastoihmisiä ja päteviä, mutta tietysti se saattaa johtaa siihen, että etukäteen otetaan huomioon poliittisia toiveita ja, joka, ja näin ei muuten saattaisi olla. Tässä minun täytyy vain toistaa, että tilastojen laatiminen, metodologian valinta, tietojen lähteiden valitseminen ja tietojen levittämisen täytyy olla täysin vapaata mistään poliittisesta vaikutusvallasta. Muuten päädytään tilanteeseen, jossa, jos näin voi sanoa, että lyhyen aikavälin poliittiset näkökohdat sekoittuvat sellaisen politiikkakehitykseen, joka ei ole miellyttävää. Tämä on yksi pääasioista mielestäni, jota täytyy pitää silmällä koko ajan. Toinen rooli joka mielestäni on tärkeää, että erityisesti jos on jäsenvaltioita tai kun on jäsenvaltioita, joissa on rakenne, niin koordinoiva rooli kansallisille virastoille. Ja tietysti Eurostatille. Niin koordinoivaa roolia täytyy vahvistaa ja tietysti tukea sitä lainsäädäntömuutoksin. Muuten saattaa olla hyvin positiivisia kehityskulkuja kansallisella tasolla, joita, joiden vastapainona on sitten alueellisella tasolla erilaisia kehityskulkuja. Laadunnan, anteeksi, valvonnan laatua täytyy parantaa niin, että tulisi kansallisella tasolla riippumattomia lautakuntia, jotka valvoisivat käytännössääntöjen toteutumista. Ja ihan tällaisessa tilanteessa haluaisin, että tämä, näiden lautakuntien jäsenet eivät edustele pelkästään jonkun jäsenvaltion intressipiirejä, vaan että olisi kollegoita muista tilastovirastoista, muista maista, Eurostatista, olisi myös edustettu näissä lautakunnissa. Lyhyellä aikavälillä tämä parantaisi laatua, mutta toiseksi se auttaisi meidän siinä, että pystymme ikään kuin kasvamaan yhteen sellaisella tavalla, joka, josta saataisiin aikaan parempia tilastoja. Ja sitten riippumattomuudesta puhuin jo kansallisten tilastovirastojen johtajien rekrytoinnissa, palkkaamisessa. Jos on avoimet säännöt, silloin on vaikea erottaa tai alentaa johtajaa yhtäkkisesti. Ja meidän yksityiskohtaisemmat suosituksemme tästä asiasta näette raportista. Sitten myöskin näiden hallintoviranomaisten ja tilastoviraston viranomaisten välinen suhde on tärkeä asia. Nämä ovat meidän tekemiämme suosituksia. Sitten voimavarat ja tehokkuus. Kaikki hallintoyksiköt nykypäivänä tuppaavat pitämään itseänsä yksittäisinä ja sanovat, että ei meidän alaltamme voi alkaa säästää koska minun yksikköni on tärkein osa hallintoa, eikä tärkeämpi ole nähty ikinä. On tietysti monia erilaisia hallintoyksiköitä, joita olen nähnyt, eikä varmaan mikään hallintoyksikkö ole sanonut, että tietysti nyt on vaikeat ajat ja hyväksymme, että budjettiamme me leikataan. Mutta tilastoihmiset ovat kyllä hyväksyneet, hyväksyneet yleisellä tasolla, että koska budjettia täytyy leikata, niin kyllä sellaisia leikkauksia täytyy tehdä myös tilastojen laadinnassa. On joitakin jäsenvaltioita, jo, joissa leikkaukset näyttävät olevan selkeästi keskiarvon yläpuolella, jossakin uusissa jäsenvaltiossa esimerkiksi. mutta myöskin keskiarvon alapuolella joissakin maissa, jotka ovat kovan paineen alla euroalueella. No tietysti normaalisti sanottaisiin, että okei, palkat laskevat, joskus myöskin nimellis, nimellisinä arvoina. Henkilökuntamäärä laskee, kun yksiköt eivät voi korvata kollegat, jotka joko lähtevät eläkkeelle tai eroavat. Ja mitä muuta voi tehdä? Sitten täytyy olla tehokkaampi. Tilastojen osa-alueella on mahdollisuus lisätä tehokkuutta tilastojen käytössä ja sen vuoksi käyttää kriisiä siihen, että voidaan toimia johdonmukaisemmalla tavalla niin, että ei ole päällekkäisyyksiä tilastojen käytössä kansallisella tasolla niin että voidaan paremmin käyttää mikrodataa hyväksi, helpottaa tietojen vaihtoa hallintojen välillä. Olen seurannut äh, kauppatietojen päällekkäistä käyttöä viennistä ja tuonnista. Varmaankin vuosikymmeniä on nyt ollut äh, ollaan oltu ilman merkittävää edistystä asiassa, joka varmaan liittyy luutumistenderetseihin tietyissä osissa hallintoa. Eli tämä poliittisen järkevyyden säde tulee esille vaan har, äh, harvoin. Mikrodatan käyttöhallintotiedoissa, joissakin jäsenvaltioissa on asia, johon vaikuttavat henkilötietojen suojelu liittyvät asiat. Ja minä tulen maasta, jossa tämä periaate on hyvin äh, tärkeässä asemassa. En ole ihan varma, että tällaiset näkökohdat ovat aina tarpeen ihan näin suuressa määrin, jotta toivotut tietosuojavaikutukset voidaan saavuttaa. Mutta uskon, että jos poliittisessa mielessä tarkastellaan lähemmin kaikkia osapuolia, joilla intressi on, niin se voisi johtaa aidommin eurooppalaiseen tilastojärjestelmään – joka samaan aikaan helpottaa resurssirajoituksia, joita meidän kaikilla kollegoillamme on Euroopan tasolla sekä kansallisella tasolla. Myöskin Eurostatissa on resurssirajoituksia, jotka saattavat muodostaa esteitä sen työlle, jos emme pysty asioita parantamaan. Mielestäni ratkaisuja tähän on niin, että tehdään parempaa yhteistyötä, niin, että käytetään tietoja paremmin ja että saadaan järjestelmästä enemmän 27 yhteinen järjestelmä, kohta 28 mieluummin kuin, että on 27 eri tilastovirastoa kansallisella tasolla Eurostatin ohella, joka tekee erittäin hyvää työtä, mutta voisimme tulla eurooppalaisimmiksi kuin mitä tällä hetkellä olemme. Yksi lähellä sydäntäni oleva asia on kysymys, ja tähän olen päättämässäkin alustustani. Ovat luottamussitoumukset niin sanotusti, jotka ovat ilmaisu. Mielestäni myös siinä ilmaistaan yleisölle siitä, että politiikan tekijät ja tilastoammattilaiset otetaan mukaan siihen, että on yhteinen tavoite siitä, että on uskottavat ja luotettavat tilastot. Eurostat on tällaisen allekirjoittanut myöskin Kreikka. Tämä on tarpeellinen, mutta ei riittävä ehto sille, että pääsemme lähemmäksi tavoitetta, että voidaan tuottaa luotettavia tilastoja ja myöskin lisätä yleisön tietoisuutta siitä, että niitä laaditaan luotettavalla tavalla. Se myöskin lisää kannusteita tietyille ihmisille, jotka haluavat valvoa vähän enemmän tilastojen keräämistä ja tiedon levittämistä niistä. Mutta hämmästyksekseni mikään muista 26 jäsenvaltiosta ei ole tehnyt ratkaise, ottanut ratkaisevia askeleita näiden sitoumusten allekirjoittamiseksi, vaikka tämä on tavoite, josta on eurooppalaisella tasolla sovittu. Eli jos teillä, ja tiedän kyllä kokemuksista muista tapauksista, että teillä on suuri vaikutusvalta, niin että että jos voitte ne käyttää tässä asiassa, tässäkin asiassa, niin se olisi hyvä asia siihen, koska loppujen lopuksi varmaankin kaikki olemme kiinnostuneita siitä, ja intressi siinä meillä on, että politiikka perustuu objektiiviseen näyttöön, se perustuu puhtaaseen ja luotettaviin tietoihin, ja jotta tilastollisesti puhtaita tietoja saataisiin, niin täytyy varmistaa, että niitä laativat ihmiset, jotka panevat niitä kokoon, ovat sellaisia, joilla ei ole lyhyen aikaväliin liittyviä paineita. No tässä varmaankin voi lopettaa esitykseni. Olen varmastikin puhunut liikaa liian pitkään, mutta ette sanonut, että meillä olisi korkeintaan yksi tunti. Kiitos. No, täällä ei ollut kovin moni jäsen paikalla, mutta tiesin, että te saisitte tilastotiedoistakin mielenkiintoisia ja me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näistä tavoitteista. Niin minulla on muutama kysymys, en tiedä onko muilla, mutta esitänpä ensin oman kysymykseni. Parlamentti on työstänyt paljonkin luotettavia tilastotietoja, ei ainoastaan tällä vaalikaudella, vaan edelliselläkin. Olen ottanut suuren osan tästä omille hartioilleni ja myöskin varapuheenjohtaja Edward Sikluna on tehnyt tätä työtä. Ja aika mielenkiintoista on se, että 223 vuodelta 2009 sitä on tarkistettu ja tarkistusten määräaika on tämän viikon perjantai. Eli me voimme ehkä ottaa tämän viimeksi mainitsemanne asian tähän näihin tarkistuksiimme mukaan. Ja jos teillä on jotakin muita asioita, jotka voisitte ottaa raportistanne esille, niin ottakapa meihin yhteyttä, koska me haluamme todellakin parantaa tilastotietojen luonnetta ja laatua. Ja tähän asetukseen liittyy myöskin kysymys siitä, tulisiko meidän sanoa jotakin Esgabin roolista Eurostatin johtajan nimeämisasioissa. Ja teidän mielestänne teillä olisi ainakin neuvoa antava rooli. Eli minusta olisi mukava saada tästä lisätietoa. Ja sitten riippumattomuus. Me olemme osittain ottaneet sen Sixpackissa Sixpackiin mukaan on jäsenvaltioita, jotka eivät tähän halunnut lähteä mukaan, koska me aivan tietoisesti parlamenttina toimimme näin. Eli on surullista kuulla, että tässä vielä poliittinen linkki on olemassa ja tämän työstämistä täytyy jatkaa. Ja myöskin se, mitä sanoitte siitä, että meillä tulisi olla riippumattomia lautakuntia ja enemmän ristiviitauksia ja valiovertailuja. Tämä myöskin oli äärimmäisen mielenkiintoista kuulla. Sitten mitä tietoihin tulee, te puhuitte viennit, tuonnit. Minun mielestäni on hieman ärsyttävää, että jos verrataan mitä mitkä maat pitävät itseään viejämaina ja mitkä tuojamaina, niin loppusumma, jos näitä ryhtyy vertailemaan, ei olekaan sama. No tähän varmaan on syynsä, mutta olisi mukava, jos tämä tilanne saataisiin jotenkin hallintaan ja tietäisimme, mikä tarkoittaa, mikä johtaa siihen, että nämä tulokset ovat erilaisia, kulkevatko tavarat maasta tietyllä tavalla ja lopputulos oli se, että nämä tulokset eivät ole yhteismitallisia jäsenvaltioilla näyttää olevan aika paljon harkinnanvaraa sen suhteen, mitä BKT lasketaan mukaan. Ja kuitenkin niin moni asia on tästä laskelmasta riippuvaisia, eli minun mielestäni tämä tulisi harmonisoida. Ja mietiskelen tässä sitä, onko teillä jonkinlaisia ajatuksia siitä, miten tähän voitaisiin puuttua. Ja lopuksi, koska olen ESA 2000, 2010 esittelijänä. Siinä on otettu paljonkin edistysaskeleita. Olemme pyrkineet nämä vastuukysymykset ottamaan huomioon, ja jotta tietäisimme, mistä taseissa on kysymys. Ja nyt loppuvaiheessa ennen kuin viemme asian neuvoston eteen, niin meidän tulisi keskustella siitä, ovatko Eurostatin metodologiat sellaisia, että ne ottavat huomioon nämä vastuut ja ovatko ne riittävän läpinäkyviä? Onko teillä tästä jotakin kommentteja? Sofi tuolla huitoo, hän haluaa ilmeisesti puheenvuoron. Eli ilmeisesti sinulla on joku kysymys. Pari lyhyttä kysymystä, koska olen suht uusi tässä asiassa. Ryhdyin seuraamaan tätä jokseenkin viime vuonna, koska minullakin oli sellainen käsitys, että tilastotiedot ovat tylsä aihe ja pyrin välttämään niitä, mutta nyt niiden olennaisuus tulee päivä päivältä selvemmäksi. Minun mielestäni on jokseenkin huolestuttavaa, että aina kun tästä asiasta keskustellaan, niin tulee sellainen olo, että uusia sääntöjä, sopimuksia, koodeja laaditaan, mutta joka kerta me saamme viestin siitä, että täytäntöönpano on puutteellista. Jos nähdään katsella niitä päätöksiä, joita tehdään tilastotietojen perusteella, niin tämä on äh, entistäkin huolestuttavampaa. Esimerkiksi viime vuonna keskusteltiin siitä, ovatko Espanjan tilastotiedot luotettavia esimerkiksi. En ole tästä enää kuullut puhuttavan. Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki on nyt ok? Espanja on nyt ollut valokeilassa. Ja sitten toinen kysymys on hieman konkreettisempi, koska raportti, jonka mainitsitte, siinä käsitellään myöskin sanktioita tapauksissa, joissa jäsenvaltiot ovat selvästikin äh, sormeilleet näitä tilastotietoja, jotka eivät olleetkaan tarkkoja. Ja tämä tulee ilmeisesti myöskin Sixpackista ajatus siitä, että meillä tulisi olla vanhanaikainen lähestymistapa, jossa jäsenvaltioiden täytyisi toinen toisillensa antaa sanktioita. Tämä ei to- ole toiminut monella muulla osa-alueella ja me toivoisimme, että komissio ottaisi tässä aloitteen ja asettaisi sanktioita ja ehkä jäsenvaltioilla tulisi olla ainoastaan oikeus määräenemmistöllä pysäyttää komissio näissä toimissaan. Mutta minun mielestäni tämä on tärkeä aihe ja minun mielestäni sille ei ole annettu sen ansaitsemaan huomiota. Okay, nobody else, so... Jos ketään muita ei ole, niin sitten Thomas. Yes. Okay, thanks very much. Uh, Kiitos. Ehkä lähden liikkeelle niistä asioista, jotka liittyvät siihen, miten meidän työmme ja raportti liittyy tähän asetukseen 223. Jos otetaan meidän raportistamme ne, jotka ovat linjassa teidän mietintöluonnoksenne kanssa, niin ensinnäkin se, että täytyisi saada nämä luottamussitoumukset jäsenvaltioiden allekirjoittaviksi. Ja ehkä toiseksi tulisi tehdä ehdotus siihen suuntaan, että saataisiin riippumattomia neuvoa antavia lautakuntia, jotka koostuisivat läpileikkauksesta eurooppalaisia intressejä, ei, ei kansallisia intressejä. kansallisten tilastokeskusten johtajien nimeäminen ja valvontatoimet ja niin edelleen. No näitä on nähty olen myöskin nähnyt maininnat pääjohtajan riippumattomuudesta. Se löytyy tästä raportista. No, tämä on ihan hyvä, mutta tämän täytyy myös toimia, koska jokaisessa jäsenvaltiossa, johon otatte yhteyttä, niin he vakuuttavat, että totta kai tämä henkilö on riippumaton. Niin, onko tässä kysymys vain miehistä? Niin, nyt kun asia ajattelen. Joo. Kyllä. No minä lähden sotaan jalaan. Siitä vaan. Eli ihan tässä välittömässä tulevaisuudessa ottaisin nämä mahdollisina ehdotuksina. Minua hieman äh, hämmensi keskustelu Eskabin roolista – Eurostatin äh, pääjohtajan nimeämisen suhteen, koska se on meidän mandaatistamme aika kaukana ja aika kaukana siitä, minkä meidän mandaatimme tulisi minun mielestäni olla. Meillä on ollut mandaatin ulkoreunoilla tietty rooli. Esimerkiksi me olimme Kreikan tilastokeskusta auttaneet pitämään kiinni riippumattomuudestaan tiettyjen vaikutusten edessä. On tiettyjä kreikka spesifisiä seuraamuksia näissä neuvoantavissa lautakunnissa. Ja ne ovat esimerkillisiä siinä mielessä, että meillä on rooli tällaisten neuvoantavien lautakuntien jäsenten nimeämisessä, nimeämisessä Kreikassa – mutta en haluaisi painottaa tätä millään muotoa missään, koska mitä tulee luottamussitoumuksiin, niin minun mielestäni joissakin jäsenvaltioissa ollaan huolissaan sen suhteen, että, että ei haluta toimia niin kuin Kreikassa on tehty, ja tämä on täysin ymmärrettävää, vaikka nämä pelot eivät aina ole perusteltuja. Sitten muita asioita, jotka tässä otettiin esille, no suurin osa niistä ei kuulu Eskabin mandaattiin sinällään, mutta jos me teemme, jos me työstämme ehdollisia sitoumuksia, se on kuulunut minun toimivaltuukseni pitkään, koska se on asia, joka jäsenvaltioita ei koske maastetin alaisuudessa – siirretään, siirretään sitoumuksista ehdollisiin sitoumuksiin. Ja jos ne olisivat täysin riskittömiä, niin silloin ei varmaankaan ehdollisiin sitoumuksiin siirryttäisiin. Eli tässä on riskipainotuksista kysymys. Ja tähän tietenkin liittyy tietty subjektiivinen ulottuvuuskin. Eli todennäköisesti koskaan ei päästä minkälaiseen ehdollisten sitoumusten luetteloon, joka olisi täysin luotettavaa tietoa velkatilanteista ja tiedoista. Mutta minun mielestäni me olemme ottaneet hyviä edistysaskeleita, mutta emme riittävän hyviä. Tämän merkitys kasvaa tämän merkityn kasvaisi siis se, että saadaan ehdollisten sitoumusten tilanne hallintaan ja toiseksi, että se tieto, johon poliittisia päätöksiä pohjataan, niin ne ovat mahdollisimman äh, päivitettyjä, koska politiikan laatiminen euroalueella talousasioissa, siitä on tullut jokseenkin äh, automaattista, prosessivetoista ja sieltä puuttuu, puuttuu harkinnanvaraiset poliittiset päätökset ja sitten halutaan tehdä todellakin, todellakin varmaksi, että jos joku nyt haluaa äh, lähteä menettelyyn, josta saattaa olla suuriakin taloudellisia vaikutuksia jäsenvaltioille, niin silloin halutaan olla aivan takuvarmoja siitä, että tiedot todellakin saatiin laadukkaista, riippumattomista, hyvin miehitetyistä ja keskenään yhteistyötä tekevistä tilastokeskuksista ja että tietojen jako ei liity minkälaista saastumista ulkopuolisilta tahoilta. Voisin antaa teille hyviäkin esimerkkejä monista monista jäsenvaltioista, aivan erityisesti 90-luvun loppupuolelta, jossa lähdettiin emun kolmanteen vaiheeseen. Ja tuolloin luokiteltiin uudelleen paljon useammin asioita. Nämä olivat tärkeämpiä kuin finanssikuri. Sitten hyvät tiedot, hyvä data, kuten sanoitte, se ei liity ainoastaan kansalliseen tasoon. Tässä mainittiin Espanjan tiedot, Eurostat. No minun ei tulisi puhua tässä Eurostatin nimissä, mutta Eurostat on tehnyt vierailuja, käynyt keskustelua ja neuvonpitoa ei ainoastaan kansallisten tiedontuottajien kanssa ja entistä enemmän täytyy varmistaa tiedot, jotka liittyvät velkoihin, alijäämiin ja muihin aggregaatteihin. Ja nämä tiedot täytyy tarkistaa paikallisella ja joskus jopa kunnallisella tasolla. Kuten me kaikki tiedämme Espanjan tapauksesta, Espanjan kansallisen tason data on ollut luotettavaa alijäämän mukautustoimissa poikkeamat eivät ole kansallisella tasolla olleet kovinkaan suuria, mutta meillä on kaksi huolenaihetta monissa jäsenvaltioissa, alueellinen ja paikallinen talo, taso ja sosiaaliturvajärjestelmä. Ja tietyissä sosiaaliturvajärjestelmissä lisäksi vielä siellä syntyy näitä rastimaksuja – jotka eivät näy kansallisissa tileissä, mutta ne kuitenkin antavat osviittaa niihin paineisiin, joita järjestelmään tulee tulevaisuudessa kohdistumaan. Eli tässä se, mitä tässä vaiheessa haluaisin sanoa ja haluaisin vielä kerran toistaa sen, että mikrotason tiedon vaihto kansallisten tilastokeskusten välillä rajat ylittävällä tavalla on yksi niistä suurimmista puutteista – siinä, kun me pyrimme tuottamaan johdonmukaisempaa, luotettavampaa tietoa ja myöskin säästämään henkilöstöresursseja. Eli toivoisin, että jos kutsutte minut uudelleen vuoden kuluttua, niin voisin kertoa teille viidennestä Eskabin raportista ja toivon, että tuolloin voisin kertoa teille, että joissakin näissä asioissa mahdollisimman monessa olisi päästy eteenpäin ja kun teidät tunnen, niin tiedän, että jos edistystä tapahtuu, niin se on osittain myöskin sitten teidän apunne ansiota. Kiitos, suurkiitokset. Onko jollakin vielä kysymyksiä? Thomas, ole hyvä. Find something. Ajattelinkin, että sinulla olisi jotakin kysyttävää. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kerran kysyisin viisiriltä kysymyksen, että mehän teemme työtä Euroopan unionissa niin että sanomme, että haluamme enemmän Eurooppaa, ei lisää keskushallintoa, mutta haluamme sitä, että tehtäisiin enemmän päätöksiä Euroopan tasolla eikä pelkästään ilmoitettaisiin niistä. Siihen tarvitaan tiettyjä mekanismeja, toimielimiä ja elimiä. Tarvitaan kyllä tilastohallinnointiakin myös. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Teidän tuonnoksenne on todellakin tärkeä. Eurostathan on, on tehnyt tarjouksia niitä ja jäsenvaltiota taktisesti estänyt, koska he sanovat, että emme halua, että Bryssel tekee näistä päätöksen. Eli on tärkeitä tuloksia ja aloitteita, joita tarvittaisiin jäsenvaltiossa. Mikä nyt on sitten yhteistyö näiden kansallisten tilastokestusten kanssa sanotaan, että nyt täytyy tehdä sitä yhteistyötä ja kiristellään hampaita, vai sanotaanko, että nyt lopulta sitten tiedot, jotka meillä ovat, niin on tuotu sellaiselle tasolle, jossa meillä on parempi mahdollisuus tehdä toimintasuosituksia paremmin. Ja nämä tiedot, joita teillä on, miten niiden kanssa? Pystyttekö sanomaan, että tiettyjen kvartaalien jälkeen täytyy esitellä tulokset vai riippuuko se siitä, mitä kulloinkin tutkitaan, eli tarvitaanko säännö, säännöllinen raportointi vai tapauskohtainen? Tämä minua kiinnostaisi. Okei, okay, Antolin. Antolin. Sí, muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Kun tämä sixpack hyväksyttiin, niin yksi siihen kuuluvista elementeistä kutsui juuri näitä jäsenvaltioiden julkisen talon kehyksiä varten eh, annettavat säännöt Espanjassa neljännesvuosittain edellytettiin tietoja autonomiselta alueelta. Nyt mm, liittyen näihin sisäisiin budjettipuitteisiin näitä tietoja tarvitaan joka kuukausi. Sama pätee sosiaaliturvaan. Tällä hetkellä olemme täyttäneet tämän Sixpackin täytäntöönpanovaiheessa siirtymäkaudella, ennen kuin tähän tilanteeseen päästään. Nyt haluaisin tietää, kuinka tämä menettely eri jäsenvaltioissa on etenemässä. Pääsemmekö ajoissa maaliin? Any more? Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin voitte vastata. Those questions and, and, and... Voitte vastata näihin kysymyksiin ja pitää loppupuheenvuoron. Thank you very much. Um... Kiitos. No, meidän ei tulisi yliarvioida sitä, mihin ESCAB pystyy. Kuten lyhenteistäkin käy ilmi, niin meidän tulisi tarkistella tätä G, eli hallinnointia, ja A, me annamme neuvoa ja me emme ole lautakunta silloin, kun me näin teemme. Moni niistä asioista, jotka mainitsitte, ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Jos minut lukittaisiin huoneeseen ja annettaisiin paperia, minua pyydettäisiin laatimaan suunnitelma hyvistä su- eurooppalaisista tilastotiedoista, niin silloin päätyisin varmaankin mallin, joka ei ole kovinkaan kaukana eurooppalaisten keskuspankkien järjestelmästä. Tällainen keskiölaitajärjestelmä, jossa olisi paljonkin yhteyksiä tämän keskiön ja sitten tämän reuna-alueen välillä, joka meillä on eurooppalaisessa tilastotietojärjestelmässä tälläkin hetkellä minulla olisi enemmän muodollista riippumattomuutta kansallisissa tilastokeskuksissa. Ja todennäköisesti samanlaiset raportointivelvollisuudet kansallisille parlamenteille kuin meillä tällä hetkellä suurimmassa osassa kansallisissa järjestelmiä onkin, niin kuin myöskin keskuspankkijärjestelmissä. Ja tietenkin voidaan aina keskustella tilivelvollisuudesta ja hallinnoinnista kansallisella tasolla, mutta uskon todellakin siihen, että tämänhetkinen järjestelmä ei ole ihanteellinen, siis tämä siitä hallinnointiosuudesta – Jotkut ehkä sanoisivat, että herra Viiser, teidän sopii jatkaa tätä unelmointia, mutta minun mielestäni täytyy olla jonkinlainen päämäärä, eikä tule masentua, jos sitä ei vuodessa saavuta. Mutta jonkinlainen visio täytyy olla siitä, mihin järjestelmän tulisi kulkea. lukemat, lukunottamatta tätä g meidän lyhenteessämme, siis tätä hallinnointiosuutta, niin olen myöskin sitä mieltä, että tilastotietojen tuottamisessa meistä voisi tulla paljonkin tehokkaampia, jos pystyisimme välttämään päällekkäisyydet ja vaihtamalla tietoa. Jos meillä olisi siis samanlaiset säännöt tietojen ja datan vaihtoon kuin muillakin osa-alueilla. Ja olen jo maininnut tiettyjä osa-alueita, joissa eroavaisuudet juridisella tasolla, jäsenvaltioiden tasolla, niiden ei tulisi johtaa erilaisuuksiin esimerkiksi tietosuojan tasossa, mutta en nyt tähän lähde, koska tämä menee verkkoon. Mutta olen todellakin sitä mieltä, että mahdolliset muutokset ja parannukset hallinnoinnissa kulkevat käsi kädessä laadun parantamisen kanssa. Ja tilastotietojen vertais, vertailukelpoisuuden kanssa. Ja täten niillä olisi vaikutusta myöskin politiikkaan. Ja ne poikkeavuudet, jotka mainitsitte, ne eivät ainoastaan ole EU-tason asioita, jos esimerkiksi taseet eh, ynnätään eh, 128 maailman maasta, niin silloinhan oletusarvo olisi se, että tulos olisi nolla, mutta näin ei ole. Tällä hetkellä taseen alijäämä on noin 2-3 prosenttia maailmanlaajuisesta BKT, mutta en tiedä, kenestä nämä ovat lähtöisin. Jotakin, jokin siellä mättää. Jokin, josta me emme ole vielä tietoisia, mutta tätä me työstämme jatkuvasti. säännöllisyyden, tietojen tuottamisen säännöllisyyden parantaminen aivan erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla. Minun täytyy myöntää, että en ole tietoinen siitä, mikä on täytäntöönpanon taso muissa jäsenvaltioissa. Eroavaisuudet käytännössä ovat periaatteessa hyväksyttäviä, riippuen tietenkin siitä tasosta, jolla kansallisen tason alapuolella toimivat tasot, miten ne hallinnoivat kansallista talousarviota, tuleeko sieltä alijäämiä vai ei. Mutta, ja onko tässä kysymys juridisesta velvollisuudesta, mutta suoraan sanottuna en ole täysin selvillä siitä, missä tämän asian suhteen ollaan. Mutta olen tietoinen Espanjan hallituksen ponnisteluista, joiden tarkoituksena on parantaa tiedon keruuta, tarkistamista ja jakamista, siis verotietojen keruuta, tarkistamista ja jakamista. Eli tässä kaikki, mitä tässä vaiheessa voin näistä asioista sanoa. Thank you very much. Suurkiitokset. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista ja antanut paljonkin ajattelemisen aihetta. Eli voin nyt sitten ehkä hieman etääntyä pääomadirektiivivaatimuksista ja pohtia näitä tilastoasioita. ESA 2010 ehdotus, no siinä me haluamme saavuttaa tämän, nämä alueellisenkin tason ehdolliset sitoumukset ja velat, mutta ehkä me emme tässä ole edenneet yhtä nopeasti kuin olisimme halunneet, mutta on tämä parempi kuin mitä meillä alun perin oli käsissämme ja minun mielestäni on tärkeää, että me voimme täyttää ne lupaukset, joita annoimme Sixpackissa, jotta saataisiin tietoa harmonisella tavalla. Eli edistysaskeleita on otettu. Ja jos teillä on muita ajatuksia, niin oikein mielellämme kuulisimme ne ne tilastotiedot, joita meidän käsiteltäväksemme tulee, se näyttää olevan loputon virta. Eli kyllä me lisäajatuksiammekin haluamme ottaa vastaan ja varmaankin tulemme vuoden kuluttua viimeistään kutsumaan teidät uudelleen tänne ja mm, tämän myötä tämän